arvoisa Puhemies. Arvoisat naiset ja herrat, jatkamme täysistuntoamme. Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat käytettävissänne. Onko tähän huomautettavaa? Mikäli ei, Pöytäkirja on näin ollen hyväksytty. Seuraavaksi pääsemme keskusteluun Syyrian tilanteesta ja